kanssa. Kiitokset teille paikalle tulosta. Mennään sitten vielä äänestyksiin takaisin. Edustaja Satsi Markakis. Vastuuvapaus. Komission vastuuvapaus on kyseessä siis. Nimenhuuto äänestyksessä. Olkaa hyvä, äänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten äänestykseen, nimenhuutoäänestykseen, päätös numero kaksi. Koulutus, audiovisuaalinen ja kulttuurinen toimintaviranomainen. Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Sitten päätös numero kolme. Kilpailu- ja innovaatiokykyvirasto, se on myös nimenhuutoäänestys. Se on avattu. Äänestys on päättynyt. Sitten päätös numero neljä. Terveys- ja kuluttajat, viranomainen äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja Sitten transeurooppalaiset verkot. Päätös numero 5, äänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tutkimusneuvosto, päätös numero 6, nimenomaan Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tutkimus, päätös numero 7, äänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus yksi, nimenomaan äänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten äänestetään tarkistuksesta seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. äänestys tarkistus kaksi, nimenhuuton äänestys avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme, nimenhuutoäänestys, äänestys on avattu. Päättynyt. Hylätty. Kappale 78. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 79. Nimenhuutoäänestys. Äänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappale 80, nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Edustaja, olkaa hyvä pyytäisin teknikko paikalle, sillä minä en pysty äänestämään vastaan. Kyllä hän saapui heti paikalle. Sitten kappale 21. Nimenuuton äänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappale 82. äänestys. Äänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Nyt tarkistus 5, nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6, nimenhuutoäänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Koko päätöslausumaluonnos muutettuna Nimenhuutoäänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten seuraavaksi ehdotuslistalla edustaja Satsi Markakis tilintarkastustuomioistuin erityiskertomus liittyen komission vastuuvapauteen 2009. Äänestään kappaleesta 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko päätöslauselma Nimenhuuto äänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä. Melkein yksimielisesti hyväksytty. Sitten esityslistalla Itälän mietintö. Vuonna 2009 vastuuvapaus Euroopan unionin yhteinen budjetti, Euroopan parlamentti. Eli ensin vastuuvapauspäätös, nimenhuutoäänestys, olkaa hyvä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten käydään ehdotus läpi. Tarkistus yksi Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 5, äänestys, Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Anteeksi. Ah, hyväksytty, korjaa puhemies. Sitten tarkistus kolme, nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kaksi raukeaa. Tarkistus viisi nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää näyttää hyväksytyltä. Tarkistus seitsemän nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvä, äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 86, nimenhuutoäänestys avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 87, kohta kohdalta, kuusi kohtaa. Ensimmäinen kohta ensin. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen kohta. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas kohta. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Neljäs kohta. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Viides kohta. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kuudes kohta. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus 15. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 90, nimenhuutoäänestys, äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 16, nimenhuutoäänestys, avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kahdeksan, nimenhuutoäänestys, avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus yhdeksän nimenhuutoäänestys, äänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 17, nimenhuuto äänestys. Äänestys avattu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18, nimenhuuto äänestys. Äänestys avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 10, nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvä, äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 11, nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 12, nimenhuuto äänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 13, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 119, kohta kohdalta, ensimmäinen kohta, puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen kohta puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 129 kappale. Tässä on suullinen muutosotus. Edustaja Lulling, olkaa hyvä. Madame la présidente, on de... Kiitos puhemies. Minun ryhmäni nimissä haluaisin esittää suullisen tarkastuksen tähän kohtaan. Kyseessä on aika tekninen tarkistus minä ehdottaisin, että kohdat I, I, I ja I, I, I, I näiden kohdalta, niin ei käytettäisi futuuria, vaan mennyttä aikamuotoa, eli siis ne toimet, joihin viitataan näissä kohdissa, ne on jo, niitä on jo pantu täytäntöön pitkään, yli kaksi vuotta. Siksi nyt ei kannata pyytää mitään tulevaisuudelta, jos nämä asiat ovat jo täytäntöön pantuja. Jopa tämä parlamentti voisi nyt tällä tavoin loogisesti tässä toimia, eli sanottaisiin, että Euroopan parlamentti panee merkille, että mahdollisuus saada rajoittaa eläkettä 50 ikävuodesta alkaen ja 25 ikä 25 vuoden edut on poistettu. Tässä pitäisi tehdä selväksi se, että on pyydetty jo, että näin toimittaisiin. Kiitos. Grazie, onorevole Lulling. Kiitos, edustaja Lulling. Onko tähän kannalta, jos ei ole, niin äänestetään puolesta. Anteeksi. Kaksi kohta, kohdalta, kaksi kohdalta. Siis ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappaleesta 30, kohta kohdalta ensimmäinen kohta puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty toinen kohta puolesta vastaan tyhjää. Joo, pitää tarkistaa, koska ei nyt tarpeeksi käsiä täällä. Äänestys on avattu. Äänestys on päättänyt. Hyväksytty. Kappale 131 kohta kohdalta ensimmäinen kohta. Kädet ylös, olkaa soittu puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 132 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, näyttää hylätyn. Kolmas osa A tarkistetaan siis. Äänestetään. Olkaa hyvä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ah, tarkistetaan. Mutta nostakaa kädet ylös, kun muuten, muuten tässä menee aikaa hukkaa. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappale 133. Äänestys erikseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 nimenhuutoäänestys puolesta, ei siis anteeksi, sanottu ja päättyy saman tien. Hyväksytty. Sitten äänestetään koko päätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on avattu. Olkaa hyvät. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten mietintö Riveliini vuonna 2009. Vastuvapaus, neuvosto. Nimenhuolto äänestyksellä tämä päätös. Olkaa hyvä. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt katsotaanpa sitten tämä päätöslausuma luonnos. Kappale neljä, äänestys, olkaa hyvä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme, nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kappale 12. Seitsemässä osassa nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osa, olkaa hyvä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Neljäs osa. Äänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Viides osa. Äänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kuudes osa. Äänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seitsemäs osa. Äänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt äänestetään koko päätöslauselmasta muutettuna nimenhuutoäänestyksellä avataan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Edelleenkin edustaja Rivellini. Vuonna 2009 vastuuvapaus. Tilintarkastustuomioistuin. Aloitetaan ensin äänestyksellä päätös. Olkaa hyvä. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Sitten mennään erotukseen, päätöslauselmaehdotukseen. Tarkistus 1, nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Nyt koko päätöslauselma luonnos, nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle edelleenkin edustaja Rivellini. Vuoden 2009 vastuvapaus. Talous- ja sosiaalikomitea. Äänestetään äänestyksellä. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Mennään sitten päätöslauselmaan. Tarkistus kolme. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Puolesta, vastaa tyhjä, hyväksytty. Toinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjä, näytti ylätyltä. Tarkistetaan. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi. Olkaa hyvä, nostakaa kädet ylös puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaanpas. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 6. Nostakaa kädet ylös puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko tarkistuksen vielä? Ette halua, okei. Okay. Sitten tarkistus seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää. Näytetään hylätyn, hylä, hylätyltä. Tarkistetaan kuitenkin. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Siis ottakaa kädet kunnolla ylös sitten, kun äänestetään. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvät. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 11, nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvät, äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten koko päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä Olkaa hyvät, äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Edelleenkin edustaja Rivellini, vuoden 2009 vastuvapaus, alueiden komitea. Päätös nimenhuutossa äänestyksellä. Olkaa hyvä, äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Katsotaan sitten päätöslausuma ehdotus läpi. Tarkistus 1, nimenomaan äänestys. Olkaa hyvät, äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 3, nimenhuuto äänestys. Olkaa hyvät, äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Koko päätöslauselman luonnoksesta äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Vielä kerran onnittelut. Esittelijä sitten edustaja Staes vuoden 2009 vastuuvapaus 8.9.10. Euroopan kehitysrahasto. Päätös äänestyksen kohteena, olkaa hyvä nimenomaan äänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mennään sitten päätöslauselmaan. Äänestetään tarkistuksesta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tar- tarkistukset 1 ja 3, ne ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten koko päätöslauselma äänestyksellä Olkaa hyvät, äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten mitös tämä Stavrakakis? Vuodesta yhdeksän. vastuvapaus lääkevirasto. Nimenhuuto äänestyksellä päätöksestä. Olkaa hyvä, äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle, mutta nyt pitää vielä katsoa sitten vielä lau- päätöslauselma. Ja aloitetaan tarkistus yhdestä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaa tyhjää näyttää hyväksyttyltä, mutta tarkistetaanpas. Ei jatketaan. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää näyttää hylätyltä. Nostakaa kädet kunnolla ylös. No, tarkistetaan sitten. Äänestys on avattu. Tarkistus neljä. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta Vastaa tyhjää näyttää hylätyn. Hylätyltä tarkistetaan kuitenkin. Äänestys avattu. Tarkistus siis. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Joten nostakaa ne kädet tuollakin hyvin. Muuten en pysty arvioimaan asioita oikein. Tarkistus 12. Puolesta vastaa tyhjä hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Sitten koko päätöslauselmaehdotus muutettuna ja nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ehkä tällä kertaa pitäisi sanoa kuunnella tämän Stavrakaakiksen vastuuvapaus perusoikeusvirastolle vuonna 2009 siis. Nimenhuutoäänestyksellä ensimmäinen päätös. Olkaa hyvä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma. nimenomaan äänestyksellä tämä kokonaisuudessaan. Olkaa hyvä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja onnittelut edustaja Stavra Kaakikselle. Niin, no, kyllä se meni aika hyvin. Siis tästä vastavapaudeksesta vuonna Sitten ITER seuraavaksi ja fuusioasiat. Nimenhuuto äänestyksellä koko tämä päätös ensin. Olkaa hyvät. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt sitten päätöslauselma. Tässä ei ole tarkistuksia. Nimenhuuto äänestyksellä jälleen kerran. Olkaa hyvät. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten esityslistalla seuraavaksi edustaja Moreiran mietintö kaupan eh, etuudet Pakistanille. Nimenhuutoäänestyksellä tarkistus 43. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kolmekymmentä yksi kansalaispäistä asioiden valiokunnan mekki yhdessä tässä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12, nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvät, äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 15, nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 26, nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edustaja Pidekai tekee suullisen tarkistuksen. Olkaa hyvä, edustaja. Presidenta, in the point two of article 99, ei. Kiitos. Kohdassa kaksi yksityisen aassa, kun sanotaan jäsenvaltion pyynnöstä, me olisimme lisätä oikeushenkilön tai sellaisen järjestön puolesta, joka ei ole oikeushenkilö, joka kuitenkin toimii unionin teollisuuden edustajana. Näin pystytään toimimaan samansuuntaisesti kuin muissa yhteyksissä, kun tehtiin päätös Etelä-Korean vapaa-kauppasopimuksen osalta. Kiitos oikein paljon. Ci sono obiezioni? Vastustaako joku tätä? No niin, hyvä. Voimme siis jatkaa tästä. Äänestää tarkistuksesta 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 42. Nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvät. Äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Äänestetään tarkistusta 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 38 puolesta. A, tarkistus edellisestä. Kolme, 34 siis. Tarkistetaan. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 39, nostakaa kädet ylös. Ei 38, 38, nostakaa kädet ylös. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 Tarkistus 40 puolesta. Tarkistus 39 siis tarkistaa vielä. Nostakaa kädet kunnolla. Ei tässä pysty arvioimaan asioita teistä kunnolla. Siis tarkistus 39. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 40. Nostakaa kädet ylös puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41, nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 44. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestää sitten koko päätöslauselmasta muutettuna puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. Edustaja Moreira haluaa pitää puheenvuoron tähän. Thank you. Kiitoksia paljon puhemies. Valiokuntani nimissä olen saanut mandaatin pyyntää sitä, että lainsäädäntöpäätöslauselma päätöslauselma esityksestä äänettäisiin vasta tuonempana. Minun on pyydetty pyytämään lykkäystä. Tämä kuitenkaan ei millään tavalla osoita mitään kunnioitusta minun asemani kohtaan. No, no, no, no, no, no. Scusate, devo... Suokaa nyt äh, anteeksi. Halusin antaa puheenvuoron tässä yhteydessä komission edustajalle. Älkää nyt hätiköikö. Komissio on valmis hyväksymään ehdotuksen, että tämän päätösosamesityksen äänestystä lykätään. Komissiolle tämä lykkäys sopii. So possiamo votare sulla proposta dell'onorevole. Näin ollen voimme äänestää Moreran ehdotuksesta ne muutettuna puolesta Kuka on sillä kannalla, että lykätään siis? Tämä ehdotus on nyt on hyväksytty. Sen vuoksi asiakirja lähetetään takaisin valiokuntaan Relazione dell'onorevole Seuraavaksi ryhdymme käsittelemään Schlüterin mietintöä, joka liittyy siirtymäkauden järjestelyihin jäsenvaltioiden kolmansien vaiden kahden, kahdenvälisten sopimusten yhteydessä. Ensin tarkistus yksi puolesta. Nostakaa kätenne kunnolla. Sitten vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi sikäli kun se sopii, on yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme vielä tämän äänestyksen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi nimenhuuto äänestyksenä tarkistus neljä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus 1. Sikäli kun se soveltuu tähän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jälleen tarkistus 1 soveltuvin osin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 soveltuviin osiin puolesta vastaan. Täytyykö tämä tarkistaa koneellisesti? Tarkistetaan, koska kädet eivät oikein nousseet. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan Tästä on mahdotonta nyt päätellä, oliko se hyväksytty vai ei, joten äänestys koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Nostakaa kädet nyt kunnolla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 1 soveltuvin osin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 1 soveltuvin osin puo- johdanto-osan kappaleeseen 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Näin ollen äänestämme koko ehdotusluonnoksesta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme lainsäädäntöpäätösosan esityksestä nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten siirrymme eteenpäin. Kyseessä on Georgian makrotalousapu, Moreran mietintö, kolme tarkistusta yhtenä ryhmänä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten koko muutettu ehdotus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätösaluselma esitys nimen huutoäänestyksen, joka alkaa nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Näin ollen pääsemme kuuntelemaan äänestysselityksiä. Thank you.